bien. No niin, jos sopii, niin aloitamme kokouksemme. Sopiiko siis? Aloitamme näin ollen kokouksemme. Meillä on ollutkin tässä nyt sitten takanamme tuo niin kutsuttu Suuman viikko olette saaneet käydä kotosalla tapaamassa perhettänne. Ja näin sitten osa on ehkä jäänyt vielä matkan päälle, mutta jatka, aloitamme kuitenkin. Ja haluaisin sanoa, että aamulla huomenna jatkamme ja sitten iltapäivällä me emme aloita heti kello kaksi, vaan kello kolme. Eli muutamme tuota huomisen kokouksen alkuaikaa. Nyt varmaankin voimme hyväksyä esityslistan esitetyssä muodossaan ja jatkamme eteenpäin. Oiko päätä? Esityslistalla tuohon kohtaan kolme, koska ilmoituksia ei tässä ole sen enempää. Eli nyt sitten tuo perusteellinen arvio tästä koordinaattoreiden yhdessä hyväksymästä eh, komissiossakin kiinnostusta herättäneestä asiasta. Juuri sitten aiheenamme on valtion tuki ja unionirahoitus rahoitus ja näiden kahden yhteen sopivuus tai yhteensopimattomuus. Me olemme löytäneet huomattaviakin ongelmia kyllä eri ohjelmien yhteydessä yhteensopivuudesta ja näin kaikki toki vaikuttaa unionin talousarvioon ja siihen, pidetäänkö unionin talousarviosta maksettuja summia tukena vai muuna monimutkaisempana järjestelynä. Ja meitä on kovastikin kiinnostunut kiinnostanut kuulla nyt esityksestä tästä asiasta. Ja näin, jos teille nyt sopii, niin annankin puheenvuoron oikopäätä asiantuntijalle. Hän toimii professorina Födon Nikolaides. Meille tätä esittelee ja hän on sitten tuolla College of Europein yliopistossa sekä Maastrichtin yliopistossa professorina. Olkaa hyvä Nikolaides, voitte nyt esitellä valtion tukia. Um, thank you very much, Madam Chair. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Lyhyt vastaus kysymykseen. Lyhyt vastaus kysymykseen, joka on tämän asiakirjan otsikossa, on se, että kaikki riippuu kaikesta. Kuten selitin tässä tutkimuspaperissa, jotta julkisia toimivita voidaan pitää valtion tukina, ja tämä on myöskin selitettynä luvussa yksi, niin tätä varten täytyy täyttää neljä eri ehtoa tai kriteeriä. Ensinnäkin täytyy olla julkisen viranomaisen, eli valtion antamia määrärahoja, joita annetaan yrityksille. Toinen ehto on se, että määrärahoja on siirretty suopeilla tavalla. Me tarkoittaa sitä, että niistä on hyötyä, jo, hyötyä jotta yritys ei muuten saisi normaali markkinaolosuhteissa. Kolmas kriteeri on se, että toimenpide on selektiivinen sikäli, että se myötään vain joillekin yrityksille – sen sijaan, että tukea annettaisiin kaikille yrityksille, jotka toimivat maassa tai ovat tietyn tyyppisiä yrityksiä. Neljäs seikka on se, että toimenpiteen täytyy olla sellainen, että se vaikuttaa kauppaan ja vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Nämä kriteerit ovat kumulatiivisia. Mikä kaikki ehdot toteutuvat, perussopimuksen artiklan mukaisesti silloin on kyse valtion tuesta, joka ei sovi sisämarkkinoiden periaatteeseen. Tämä yhteensopimattomuusperiaate ei ole kuitenkaan absoluuttinen tosiasia, koska olemassa poikkeuksia näihin valtion tuen kieltosääntöihin. Yksi syy on se, että joskus markkinat eivät toimi sellaisella tavalla, niin jolla markkinoiden pitäisi toimia. Ja mikäli markkinat eivät toimi, valtiolla saattaa olla hyvä syy puuttua talouteen ja mm, hyvä syy korjata markkinoiden toimimattomuus kuntoon. Tämä luvussa yksi. ja Sitten luku kaksi. Siinä keskitytään siihen, mitä valtion määrärahoilla, mitä merkitystä on valtion maksamilla määrärahoilla. Tätä ei selitä perussopimuksessa, mutta lukuisia tapauksia tuomioistuimesta viimeisten 60 vuoden aika, ajalta tai 16 vuoden ajalta Artikla 107 alakohta 1 sanoo, että jäsenvaltion tarjoama valtion tuki tai valtion varoista annettu tuki. Tässä me tehdään jäsenvaltion ja valtion varojen välillä ero. Tuomioistuin viittaa tuomioistuimeen tai mihin tahansa julkiseen viranomaiseen, millä tahansa hallinnon tasolla, keskushallinto, aluehallinto tai kunnallistaso voi tulla kyseeseen, mikäli on jonkinlainen elin, jolla on virallista julkista valtaa valtionalaisuudessa, silloin mikäli tuo elin omasta talousarviostaan maksaa rahaa, eli siirtää määrärahoja jäsenvaltion sisällä. Ehto toteutuu toinen osa valtion määrärahata. Tämä tarkoittaa sitä, että tai tarkoituksena on kattaa kaiken tyyppiset siirrot missä tahansa muodossa yksi yhteisöltä, joka ei ole julkinen viranomainen, mutta jotta valtio kuitenkin valvoo tai johtaa. Tyypillinen laitos, joka kuuluu tähän kategoriaan, olisi yritys, joka on valtion omistama tai ohjaama Eli valtion enemmistö osakkeista tai valtion ohjaus tarkoittaa sitä, että valtiovarainministeri tai kaupaministeri pystyy nimittämään tai erottamaan yrityksen johtokunnan tai hallintoneuvoston. Joten valtio hallintoneuvoston kautta pystyy merkittävällä tavalla vaikuttamaan yrityksen päätöksiin. Siinä on kyse valtionohjauksesta. Tuomioistuin on niin ikään sanonut lukuisissa tapauksissa, että ei vielä riitä, että valtio omistaa yrityksen. Miksikö? Siksi, että yrityksillä on myöskin kaupallista elämää julkisen politiikan ulkopuolella. Esimerkiksi pankki, jonka valtio omistaa, on pankki, jonka suhteen valtio periaatteessa pystyy määräämään, mitä pankki tekee, mutta pankki ei aina tee näin kaikissa tapauksissa, mitä valtio haluaa. Tuomioistuin on todennut, että omistajuuden lisäksi tai valtionohjauksen lisäksi on myöskin tarpeellista, että päätös siirtää rahaa liittyy valtion tekemään päätökseen, Pohjan valtion tekemään päätös. Eli tässä täytyy täyttää kaksi ehtoa, valtion ohjaus ja se, että määrähäpäätös tehdään valtion toimista. Luvussa kaksi on se, että tätä. Siinä viitataan myöskin joihinkin periaatteisiin, taikka tärkeimpiin yhteisöjen tuomioistuimen päätöksiin, päätöksiin jotka liittyvät asiaan. Kohta kolme liittyy EUn rahoitukseen. Teoriassa EU-varojen pitäisi kuulla artiklan 107 ulkopuolelle. Miksikö? Artikla 107 viittaa jäsenvaltioihin taikka valtion varoihin. Se siis ei sanota mitä Euroopan unionista. Euroopan unioni ei ole jäsenvaltio sinänsä, joten tämä olisi loogisesti täysin mahdotonta jopa. Oli miten oli, koska suurin osa EUn varoista, ja nyt täsmään mitä tarkoitan suurimman osalla EUn varoista, varoja, ennen kuin näitä varoja myönnetään yritykselle, varojen täytyy käydä julkisen elimen kautta. Yleensä tällainen elin on hallintaviranomainen. Ja koska tämä hallintaviranomainen pystyy käyttämään harkintavaltaa tehdessään päätöksiä sen osalta, mitkä yritykset voivat tukea saada, ja voi myöskin määritellä ehdot, joilla rahaa myönnetään, niin silloin tällaista elintää aivan oikein nähdäkseni pidetään elimenä, joka mahdollistaa sen, että valtio pystyy valvomaan näitä määrärahoja. Tämä on absoluuttisesti totta koska otetaanpa rakennerahastot esimerkiksi. Jäsenvaltiot määräävät tai määrittelevät toimintaohjelmat, jotka komissio hyväksyy, mutta operatiiviset ohjelmat ovat hyvin avokätisiä. Siellä ei ole määritelty erityisiä toimia, joiden yhteydessä ei voida antaa tukea yrityksille, jotka operatiivisesta ohjelmasta voisivat hyötyä, joten valtiolla on merkittävän paljon harkintavaltaa ja määräysvaltaa. Tämä määräysvalta saattaa johtaa siihen, että valtio pystyy vääristämään kilpailua. Aivan oikein. Tuomioistuimen tulkinta on, että mikäli EUn rahaa jonkin kanavan kautta käytetään kanavan, jota valtio pystyy hallinnoimaan, niin tämä on silloin raha, joka on valtion tukisäännösten rahaa, koska tämän rahan avulla voidaan vääristää kilpailua. Luvussa kolme katsotaan tätä puolta ensinnäkin tapauksia, joissa rahojen valvonta tai hallinnointi toteutetaan jäsenvaltioiden tasolla, eli kaikki varat ja kohesiorahat ja maaseudun kehitysrahat ovat tämän alaisia. Sitten tarkastelen erästä tapausta kohdassa 3.2. Tässä tapauksessa rahoja hallinnointiin eu tasolla, eli komissio esimerkiksi suoraan hallinnoi tutkimusmäärärahoja tai kosmimäärärahoja tai Euroopan investointipankin varoja hallinnoidaan komission puolella, komission kautta. Varoitustuki annetaan silloin suoraan yritykselle ja rahaa ei lähetetä kanavan kautta, jota julkinen viranomainen val- valtio voi valvoa tai hallinnoida. Kansallinen kansallisen viranomaisen ilmaisuutta omien päätöstensä kautta millä tavalla vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Tästä syystä EU-varat, joita hallinnoidaan EU-tasolla, jotka eivät ole millään tavalla jäsenvaltioiden hallittavissa, ovat varoja, joita ei pidetä valtion varoina, eikä silloin soveta artikla 107 alakohta 1. Mikäli kaikki vain olisikin näin yksinkertaista, niin hyvää, mutta ongelma, ja tämä on nyt minun johtopäätökseni, nyt hyppään asioiden yli hieman, tulen nyt tämän asiakirjan johtopäätöksiä koskevan osan. Nykyiset säännökset viittaavat myöskin tarpeeseen, että on varoja, että hallinnoidaan EU-tasolla niin, että noudatetaan valtion tukisääntöjä. Tässä on ihan järkeä, koska johdonmukaisuus edellyttää sitä, että kilpailu sisämarkkinoilla ei pidä vääristä, joten huolimatta siitä, mis, miltä tasolta ohjelmaa hallinnoidaan, EU-tasolta käsiin vaikka jäsenvaltion tasolta, joka tapauksessa ei saa vääristä kilpailua. Tässä on, tämä on ihan järkevää, mutta mikäli joku lukee asetuksesta, että varoja pitäisi pitää valtion tukina ja pitäisi välttää epäjohdonmukaisuuksia ja pitäisi pistää täytäntöön noudatteen tiettyjä sääntöjä, niin tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä. Kuinka pitäisi sääntöjen noudattaminen tai johdonmukaisuus tulkita, kun on kyse valtion tukisäännöksistä? Täällä puhutaan siitä, että jäsenvaltioita kunnioittaa valtion tukisääntöjä. Ja meillä on selkeä ajatus siitä, mitä tämä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että joko käytetään yleistä ryhmäpoikkeussäännöstä, joka vapauttaa velvoitteista, jotka liittyvät perussopimukseen velvoitteista ilmoittaa valtion toista komissiolle. Tämä mikäli toimenpide ei kuulu yleisen ryhmäpoikkeuslainsäädännön alaisuuteen, silloin täytyy ilmoittaa tuosta suoraan komissiolle ja pyytää alustavaa ennakkolupaa ennen kuin raha pistetään täytäntöön toimit, joita jäsenvaltiot suunnittelevat, että niiden osalta hyvin selkeästi ymmärtää, mitä sääntöjen noudattaminen tarkoittaa, mutta mikäli varojenhallinnon on suoraan EUn tasolla silloin tilanne ei ole niinkään selkeä, mitä sääntöjen noudattaminen tarkoittaa. Minun tulkintani ei kenenkään muun tulkinta, mutta tämä on siis minun tulkintani, koska mitään oikeuskäytäntöä asiasta ei ole. Minun tulkintani on, että tältä kilpailun vääristymiseltä pitäisi välttyä. Kenen pitäisi välttyä kilpailun vääristymiseltä? Komission pitäisi välttyä. Tätä eihän komissio tietenkään halua kilpailun vääristymää, eikä myöskään Euroopan investointipankki eikä kukaan muukaan EU-taso halua että kilpailu vääristyy. Viksi luvussa kolme mainitsen toisenkin tapauksen, kohdassa 3.3. Tämä on aivan epätavallinen, melko epätavallinen tapaus. EU-rahoja, rakennevaroja annetaan, rakennerahastovaroja antaa jäsenvaltio. Sitten jäsenvaltiolla on mahdollisuus palauttaa rahat Euroopan investointipankille vaikka, jotta raha hallinnoidaan erään ohjelman, jonkin ohjelman kautta, jota Euroopan investointipankki itse pyörittää. Tämä on harvinaista, mutta tällaista sattuu joidenkin rahoitusvälineiden kohdalla. Ei ole mitään tarkkoja tietoja tai lukuja tästä ja prosenttilukuja sen osalta, kuinka paljon rahoitusvaroja lähetetään takaisin EU-tasolle hallinnoitavaksi, mutta minun karkea arvioni on, että vain kaksi kolme jäsenvaltiota korkeintaan on käyttänyt tätä vaihtoehtoa hyväkseen. Yleensä rakennerahaston varjo pidetään valtion tukina, mutta mikäli jäsenvaltio lähettää tämän rahan takaisin Euroopan tasolle, Euroopan investointipankin hallinnoitavaksi esimerkiksi, ja EIP sitten hallinnoi tätä rahaa, niin sen omien sääntöjen mukaan silloin tätä rahaa pidetään rahana, joka ei ole valtion rahaa, joten tämän rahan yhteydessä ei, täytyy, tarvi, ei tarvitse noudattaa normaaleja valtion tukisääntöjä, mutta tämä on kuitenkin erittäin harvinainen tapaus tällainen, mikäli näitä on. Ja sitten viimeinen alakohta 3.4 käsittelee tapausta, joka liittyy ESIR-rahaston, strategisten investointien rahaston ja Junckerin suunnitelmaan. Sen tarkoituksena on käyttää Euroopasta rahaa, jotta voidaan kannustaa yksityistä sektoria tulemaan mukaan. Eli tämä saadaan aikaan viipuvaikutusta ja yksityisiä sijoittajia mukaan, mutta tämä ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että jäsenvaltiot voivat myöskin osallistua. Sitten pois suljettu. Mikäli jäsenvaltio osallistuu, silloin koska jäsenvaltiot pistävät omaa rahaa mukaan, silloin kyse on valtion varoista ja näitä toimenpiteitä täytyy noudata, toteuttaa niin, että noudataan valtion tukisääntöjä. Tästä sitten johtuu, ja tämä on johtopäätökseni kohdassa neljä, tästä johtuu seuraavaa. Yleisesti ottaen EU-varoja, joita hallinnoidaan jäsenvaltioissa – joita kanavoidaan ohjelmien kautta, jotka jäsenvaltiot itse suunnittelevat ja joita jäsenvaltiot siksi itse myöskin hallinnoivat, täytyy alistaa valtion tukisäännöille. Tästä ei ole mitään epäselvyyttä. EU-raha, jota hallinnoidaan EU-tasolla, täytyy myöskin hoitaa niin, että kunnioitetaan ainakin valtion tukisäännösten henkeä, niitä vältytään turhilta sisämarkkinoiden vääristymisiltä Joten tavallaan tässäkin kohtaa täytyy noudattaa valtiontukisääntöjä. Minun suositukseni on, että silloin kun asetuksia muutetaan seuraavaa kautta varten vuoden 2020 jälkeen, silloin viittaus valtion tukeen pitäisi poistaa. Se ei silloin enää tarpeellinen, koska ne, jotka hallinnoivat rahaa eu tasolla, ovat komissio ja muut eurooppalaiset instituutiot, eivät ne vääristä kilpailua sisämarkkinoilla siten, että suositaan yhtä jäsenvaltioita muiden kustannuksella. Riittää, että asetuksessa todetaan, että kilpailua ei pidä vääristää. Nähdäkseni Tämä vähentää sitä hämmennystä, jota saattaa koitua siitä, että viitataan valtion tukisääntöihin, mutta periaatteessa mikään ei muutu. Edelleenkin täytyy varmistaa, että kilpailua ei vääristetä. Kiitoksia. Bueno, pues... No niin. Johtopäätöksenne kaikesta tästä monimutkaisesta asiakokonaisuudesta, jota meille selostitte mahdollisimman yksinkertaisesti. oli oikein hyvä. Oikein hyvät johtopäätökset siis ja, siis ja kiitokset tästä. Ja nyt sitten voimme kuulla muidenkin näkemyksiä. Kalsi Kup ensiksi saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Si. Muy bien, si, por favor. Si usted... Olkaa hyvä. Mm, antes de que nosotros... Voitte siis esittää puheenvuoronne nyt ennen kuin parlamentin jäsenet puhuvat tästä esityksestä. Thank you for... Kiitos, että sain puheenvuoron. Minun on myönnettävä, että on hyvin vähän sanottavaa, koska tämä on ihan korrektia. seikat ovat korrektia. Tämä mikä yllätys, koska professori Nikolaides on hyvin tunnettu ja hänellä on hyvä maine, kun on kyse valtion tuesta ja sen valvonnasta. Joten ei ole mitään yllätys se, että tämä kertomus on korkealaatuinen. Haluaisin lyhyesti vain toistaa tämän tärkeän elementin siitä, että onko joku valtion tuen alainen vai ei. Tärkeä asia on se, että kuka päättää rahojen käytöstä. Jos jäsenvaltio tekee päätöksen, niin silloin se on valtion tukivalvonnan alainen asia ja näin on ollut vuodesta 1957, eh, koska eh, valtion tukisäännöt ovat olleet sopimuksissa aivan alusta asti mukana. Jos Euroopan unioni päättää, miten määrärahat käytetään, mikä yritys mitäkin saa, niin silloin se ei ole valtion, sääntöjen, valtion tukisääntöjen alainen asia mutta eh, tietenkin on tärkeää, että on johdonmukaisuutta siinä, miten unioni määrärahojaan käyttää ja mihin jäsenvaltiot unionin mukaan saavat määrärahoja käyttää. Siksi valtion tukisääntöjen perusperiaatteet otetaan huomioon, kun komissio suunnittelee EUn ohjelmia. Nämä ydinperiaatteet sisältävät täydentävyyden, eli siis määrärahojen pitäisi kannustaa sellaisiin sijoituksiin, jotka tapahtuvat sen lisäksi, mitä tapahtuisi union, ilman unionin tukea. Ja myöskään tämä ei saa korvata yksityisiä rahoituslähteitä, vaan rahoituksen on tultava näiden lisäksi. Eli nämä perusperiaatteet otetaan huomioon, kun suunnitellaan EUn ohjelmia, ja tarkoituksena on välttää, että EUn ohjelmat itsessään vääristävät kilpailua. Sitten nämä eh, tämän kertomuksen suositukset. Komissio on samaa mieltä siitä, että sovellettavien sääntöjen on oltava mahdollisimman selkeitä. Miten tämä parhaiten saavutetaan, siitä varmasti voidaan keskustella. Ja uskon, että eh, nämä ehdotukset seuraavia rahoituspuitteita silmällä pitäen ovat hyvät mahdollisuus tähän. Kiitoksia. No sé si alguno de los... Niin, kiitokset tästä. Onko jäsenillä tähän kysyttävää? Minä ainakin haluaisin professorille esittää muutaman ajatuksen ehkä epäilevässäkin hengessä siksi, että tässä lopputuloksissanne sanotte, että kyse on kilpailun vääristymästä, joka riittää perusteeksi ja sen pohjalta voidaan sitten arvioida juuri tilannetta ja saada kiinnittää erityisesti huomiota siihen, kuka ketäkin rahoittaa. Toisin täytyy muistaa, että me olemme nyt aloittamassa keskustelua komission uudesta ehdotuksesta tulevalle kaudelle. Ja joissain tapauksissa tiettyjen hankkeiden yhteydessä on kylläkin käynyt toisin ja vähän hankalastikin, kun on ikään kuin sekaisin nämä varat samassa hankkeessa. Kyse on suurista, laajoista hankkeista. Ajatellaan vaikkapa lentokenttiä tai satamia, tällaisia kuljetusten varsinaisia solmukohtia, liikenteen solmukohtia, ja näin sitten päätös saatetaan tehdä unionin tasolla. Tehdään päätökset unionin tasolla jäsenvaltioiden esittämien hankeluetteloiden pohjalta. Ja tässä ei välttämättä päädytä tuohon kilpailun vääristymään, mutta joka tapauksessa näillä päätöksillä vaikutetaan siihen, miten eri hankkeet etenevät ja miten ne vaikuttavat sitten muihin hankkeisiin kuin näihin luetteloituihin. Ja jos joku jäsenvaltio sitten on ajatellut tiettyä eurooppalaista käytävää luotavaksi ilman unionirahoitusta, niin tilannehan on toisen, toinen siinä tapauksessa. Ja täytyy sitten myös miettiä miten tällaisissa tapauksissa voidaan esittää poikkeusta valtion tukisääntöjen soveltamiseen. Erityisesti minua kiinnostaisivat nämä pitkän aikavälin monimutkaiset laaja-alaiset hankkeet ja niihin liittyvä valtion tukijärjestelmä. Ja tuo teidän esittämänne yksinkertaistaminen, miten se sitten tässä toimisi, jos ajattelemme sitten komission ajatuksia vaikka. Eli ettei tässä sitten myöskään toimivaltakysymykset ajaisi meitä umpikujaan. Eli millä tavalla tässä edetään? Miten voidaan valvoa sitä, että mitään vääristymää ei synny? Tämän, tämän tyyppisten laajojen hankkeiden rahoituksessa. You're asking a very difficult question. Esitätte hyvin vaikean kysymyksen, koska on useita eri aspekteja tuossa kysymyksessä. On totta, että on hankkeita, jotka ovat hyvin samankaltaisia eri jäsenvaltioissa ja ne kilpailevat keskenään. No, kun jäsenvaltio itse päättää, niin silloin komissio soveltaa valtiotukilogiikkaa Eh, kun jäsenvaltio ilmoittaa tuon hankkeen rahoituksesta ja sitten se eh, asettaa myönteiset ja kielteiset vaikutukset vastakkain. Eli tuen myönteiset vaikutukset eh, kielteisiin kilpailua vääristäviin vaikutuksiin. Kun komissio päättää eri hankkeiden listasta, mitä hanketta rahoitetaan, esimerkiksi jos on kyse vaikka liikennehankkeesta, niin silloin äh, tämän menettelyn täytyy olla samanlainen. Pitää pohtia, että mitä hyötyä hankkeesta on koko Euroopan unionille, äh, onko hanke Euroopan unionin prioriteettien mukainen, äh, täyttääkö hanke jonkun aukon nykyisessä verkostossa ja sitten on katsottava, millaisia kielteisiä vaikutuksia hankkeella on kilpailulle. Jos on kyse EUsta, joka rahoittaa hankkeen ja komissio päättää, tai sitten jos jäsenvaltio rahoittaa hankkeen ja jäsenvaltio päättää, niin tämä arviointi on sama, hyödyttääkö hanke enemmän kuin mitä sillä on haittavaikutuksia, kilpailua vääristäviä vaikutuksia. Tietenkin kun jäsenvaltio päättää hankkeesta, se haluaa maksimoida hyödyt itselleen, eikä välttämättä varmistaa, että hyödyt leviävät koko unionin alueelle. Joten näen täydentävyyttä mutta samoin näin täydentävyyttä niiden hankkeiden välillä, jotka mistä päätetään EU-tasolla ja joiden tarkoituksena on hyödyttää koko unionia. Ja sitten niiden välillä, joista päätetään jäsenvaltiotasolla. Logiikan tässä taustalla on oltava sama, mutta hyöty ei välttämättä jakaudu samalla tavoin. Mutta Oletanpa, että juuri siksi meillä on EU-tasoista rahoitusta, koska se tuo enemmän lisäarvoa, muutakin lisäarvoa kuin sellaista, mitä tapahtuisi, kun tehdään päätöksiä jäsenvaltion tasolla. En halua mitenkään kieltää sitä tosiseikkaa, että tämänlaisten hankkeiden äh, arviointi voi olla erittäin haastava, erityisesti kun on kyse eh, pitkän aikavälin hankkeista, eikä aina tehdä oikeita päätöksiä. On useampia esimerkkejä, jossa jäsenvaltiot ovat suunnitelleet suuria hankkeita, satamia, lentokenttiä, ja me tiedämme, että koska ne suunniteltiin jäsenvaltiotasolla, eh, eikä yhden viranomaisen toimesta, niin sitten ne ehkä heikensivät toinen toisiaan pitkällä aikavälillä. Tämä ei ole mikään salaisuus. Äh, tilintarkastustuomioistuin on useammassa erityiskertomuksessaan tullut siihen tulokseen, että äh, koska ei ole kokonaisvaltaista näkemystä kaikista näistä hankkeista, jotka pannaan täytäntöön eri jäsenvaltioissa – me emme välttämättä saa aikaan sitä täyttä lisäarvoa, jonka voisimme saada näillä hankkeilla. Tässä on kuitenkin kyse koordinointiongelmasta, ei niinkään ristiriidasta sen välillä, mitä jäsenvaltiot tekevät ja unioni tekee. Por lo tanto, eurooppalaista yleistä hyötyä, joka syntyisi tällaisesta hankkeesta, vai nähdäänkö tämä tapauskohtaisesti? Kestä tulee lisäarvoa. Monet hankkeet, joita EU rahoittaa, ovat hankkeita, joiden varat hallinnoidaan jäsenvaltioiden kautta ja varat pistetään. <clears throat> Thank you. I want to make a distinction. Tarkastelee sitä, millaista sekaannusta voi syntyä valtion tukisääntöjen soveltamisen eroissa. Kommenteissani viisi tarkastellut kilpailun vaikut, kilpailun syntyneestä vaikutuksesta Tuomioistuimen erityiskertomuksiin ne koskivat erityisesti infrastruktuurihankkeita. Ja niissä kilpailulla on enemmän haitallisia vaikutuksia, koska infrastruktuurista voi tulla hyödytöntä, jos eri jäsenvaltioiden tutkimuksen rahoittamisesta tai yrityksen rahoittamisesta siinä kilpailu on tervettä. On hyvä, että eri hankkeet eri jäsenvaltioista kilpailevat samasta ähm, summasta, samasta rahasta, koska silloin paras hanke voittaa ja se tuottaa eniten hyötyä koko EUlle. Vähemmän huolissani olen enemmän huolissani resursseista, jotka menevät kilpaileville infrastruktuurihankkeille, koska sitten meillä on kaksinkertaisia resursseja. Tämä saattaa johtua resurssien tuhlaamiseen joten haluan tehdä tässä nyt eron kilpailun vääristymää, joka syntyy rahoituksesta eu tasolta. ne ovat kaksi eri tapahtumaa, kaksi eri asiaa. No Onko tähän sanottavaa? Onko sitten myös sanottavaa näihin suuriin infrastruktuurihankkeisiin ja niihin liittyviin tapauskohtaisiin arviointeihin? kun on sovellettu eri tavalla sääntöjä ja kun on tarjottu myös eurooppalaista rahastoa, rahaa, avustusta tähän, mutta toisaalta sitten jäsenvaltioiden rahoitusta ja nähty ne valtion tukina ja miten tämä sitten ratkotaan tämä valtion tukiristiriita. Uskon, että joskus näemme hankkeita, joita rataan useasta lähteestä että noudatamme näissä tapauksissa, ovat hyvin samantapaisia kuin ne periaatteet, joita komissio harjoittaa silloin, kun se hank- valitsee hankkeet, oli sitten TNT tai Verkka Eurooppa-hankkeesta kyse. Avoimuus on erittäin tärkeässä asemassa ja selkeät kriteerit määritellään ennen kuin hankkeita ryhdytään valitsemaan. Hankkeen relevanttius otetaan huomioon ja myöskin rahoitusvälineiden sopivuusmentoja jotka liittyvät rahoituslähteeseen, joten periaatteet, joita noudatetaan silloin, kun on kyse keskitetysti hallinnoidusta budjettiminä tai näkyvät kilpailun vääristyminen, näitä täytyy tarkastella. Vaikuttaako taloudellisen talouden toiminta kilpailuun? Vaikutukset kilpailuun tai kilpailun täytyy minimoida. Ja täytyy varmistaa, että Myönteiset vaikutukset, joita hankkeesta koituu, ovat merkittävämmät kuin vääristymät. Näin me lähestymme hankkeita, suuria ja monimutkaisiakin hankkeita. Kiitokset. Ja vielä haluaisin kiinnittää huomiota tapauksiin, joissa hallitukset tekevät päätöksiä siitä, että onko joku infrastruktuurihanke valtion tuki saava vai ei, ja tämä on kansallinen päätös joka tapauksessa, vaikka se vaikuttaisikin sitten koko Eurooppaan. Ja näin päätös tehdään kansallisella tasolla siitä, että kyse on rahastohakuisesta hakemuksesta tai rahoituksesta tai kansallisesta rahoituksesta. Voiko komissio tässä vaiheessa varat kulkevat hallituksen kautta. Ja sitten tietysti monet hankkeet myös kilpailevat keskenään. Tässä saattaa käydä niin, että jos nähdään tuo Euroopan tason hyöty, niin komissio tekee sitten oman päätöksensä kansallisen ta- ja näin voidaan ajatella, että tuollaiset hankkeet jäävät sitten näiden valtiotukijärjestelmä kriteerien ulkopuolelle. Mutta nyt sitten haluaisin nähdä nämä yhteisrahoitustapaukset tässä rinnalla myös. Sitä rahoitusmuotoa yhteisrahoitustapauksissa pidetään parempana, koska päätöksiä aivan varmasti tällaisesta on, ja tällaiset päätökset vaikuttavat laajemminkin eurooppalaisiin, yleiseurooppalaisiin hankkeisiin. No, I think this is in fact Ei, tämä on todellakin meidän roolimme. Me olemme vähemmän huolissamme äh, jäsenvaltioisia äh, taulukoita, jotka ovat suuntaantavia äh, asiakirjoja erilaisille infrastruktuurihankkeille. Yksi koskee asiakirjoja on noin 10, ne ovat noin 50 sivun asiakirjoissa. yritämme selittää jäsenvaltiolle ja kaikille kiinnostuneille, miten valtion tukisäännöt soveltuvat tällä alalla onko mahdollisesti kyse valtion tuesta vai ei, koska ehkä ei ole kyse ole taloudellisesta toiminnasta, onko kyllä ähm, sääntöjen mukainen, koska se ei kuulu yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen. Ja tässä rajat ylittävyydellä on tärkeä merkitys. Jos katsomme esimerkiksi tukea, jota annetaan lentokentille, katsomme lentokenttien tietenkin silloin suurempi vaikutus kilpailuun verrattuna tilanteeseen, jossa lentokentän käyttöalueella ei ole mitään muuta lentokenttää. Silloin julkisen edun mukaista on suurempi julkisen etu siinä, että tuetaan tätä lentokenttää. Eli otetaan rajat ylittävyys huomio hanketta suunnitellessaan, tarvitsevatko ne valtion tuki eh, vapautuksen ja jo... Jolloin asiat eivät jatku vanhaa rataansa pian. Iso-Britannia lähtee EU-sta. EU täytyy enemmän kuin aiemmin keski seuraava. Uskotteko te, että että sen valossa, mitä äsken juuri keskustelimme, voimmeko jatkaa sama vanhaa rataa, vaan vai pitäisi ihmistapaamme ja mikä tämä uusi lähestymistapa sitten voisi olla? I fear this is a question which goes a bit luulenpa, että tämä aihe menee jo, tämä kysymys menee vähän mandaattin ulkopuolelle. Tämä on hyvin poliittinen kysymys ja pari viikkoa sitten komissio, jota mutta ei valtion tuen näkökulmasta, koska jos ajattelemme vaikkapa turvapaikan hakumenettelyä, turvallisuutta, maahanmuuttoa ja niin poispäin, niin kaikki nämä asiat ovat meidän kannaltamme ei-taloudellisia asioita ja siitä syystä annetaan niille tukea sitten unionitalousarviosta tai jäsenvaltioiden talousarvioista niin ne eivät kuulu meidän toimivaltaamme, eivätkä me myöskään meidän valtion tukijärjestelmämme piiriin, joten näin totta, digitalisointi tässä on merkittävä. Toki jos ajatellaan jäsenvaltiota, joka päättää tukea jotain yritystä sijoittamaan uuteen teknologiaan, jos jäsenvaltio sitten valitsee yhden yrityksen tukea saamaan, ja sitten muut yritykset tietysti välille, missä ei ole järkeä tukea antaa ja sitten taas ajatellaan vaikkapa sellaisia alueita, joilla tuota nopean... Tää. Olkaapa hyvä professori. In my experience. Minun kokemukseni mukaan no, puolustan komissiota. Tietenkään komissio ei minua tarvitse puolustusta varten. Se pystyy kyllä puolustautumaan itsekin mutta jos hyväksyisitte ääneni puolueettomana äänenä, niin minun on vielä löydettävä sellainen tapaus, jossa valtion tukisääntöjen soveltaminen on haitannut jäsenvaltiota. Valtion logiikka on hyvin yksinkertainen. Siinä esitetään useita yksinkertaisia, ehkä käytännössä vaikeita kysymyksiä. Onko siitä hyötyä taloudelle? Tuottaako se hyötyä onko se tapaus, jossa markkinat yksin eivät pysty tuottamaan tyydyttäviä tuloksia, siksi asian on puututtava. Jos vastaus on kyllä, niin silloin komissio hyvin usein tai melkein aina sanoo hyvä, silloin tuki on sallittua. Olen nähnyt monta tapausta, jossa jäsenvaltiot ajattelevat, että valtion tukisäännöt haittaavat niitä tai asettavat ne pakkopaitaan, mutta en ole vielä löytänyt tapausta, jossa näin todella. Siis Niin. Varmasti päädymme sanottavaa minä kysyisin vielä johtajalta tuota komission suunnasta uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja sen vaikutuksesta edunsaajiin, tukien edunsaajiin. Ja, eri, ja nyt tosiaan ollaan yksinkertaistamassa näitä tähän asti varsin monimutkaisia sääntöjä varsinkin eri hankkeiden ja ohjelmien rahoituksen monimutkaisuus on ollut ongelmana pitkäänkin. Nyt sitten, ja myös sitten tämä uusi säännöstö, joka otetaan käyttöön, vaikuttaa tuleviin päätöksiin ja talousarvioiden luomiseen tulevalla kaudella näille eri hankkeille vai onko nyt odotettavissa tiukemmat säännöt kuin aikaisemmin, jotta voitaisiin sitten olla varmoja siitä, ettei kukaan ajaudu väärään kategoriaan? But I think it's a bit, still a bit odottavat itseään eri ohjelmien kohdalla. Huhtikuussa komission jäsen Vestager oli Euroopan parlamentin kuultavana – Silloin puhuttiin vuotuisesta kilpailukertomuksesta. Silloin hän mainitsi, että tällä hetkellä sisäisestä vaan täytyy saada muidenkin sääntöjen kautta varmistettua, että kevyt valvonta riittää, varsinkin alueilla, joilla, joilla yhdistetään EU-varoja muihin rahoituslähteisiin, jäsenvaltioiden omiin rahoituslähteisiin koska sisäinen keskustelu on vielä keskeninen. Niin... Para ferrar. No-, no niin, haluaako vieraileva professori vielä muutaman viisauden sanan esittää? Että... Tämä on tietenkin vain minun henkilökohtainen preferenssini. Sí, creo que no es usted el único que... Niin. Tässä nyt sitten totta kai täytyy puhua myös joustavoittamisesta ja niin poispäin. Eli tuskin olette tässä toiveessanne ainokainen ja yksistänne. Joka tapauksessa toivomme komission tekevän työtään tehokkaasti ja oikein voidaksemme olla tyytyväisiä tuloksiin. Ilmeisesti kukaan muu ei halua tähän sanoa mitään, joten voimme jatkaa eteenpäin. Tosin tietysti ensiksi kiitän hyvää professori teitä tänne saapumisesta Kiitos, kun autoitte meitä tästä keskustelusta eteenpäin. Ja näin katsotaan sitten, mitä tulevana vuonna tapahtuu, millä tavalla rahoitukselle käy unionissa ja varsinkin ne alat, joilla hankaluuksia ja vaikeuksia on ollut, voisivat sitten selkiytyä. Näin meidän täytyy huolehtia siitä, että säännöt ovat uudessa uskossaan paljon selkeämmät kuin tähän asti. Mutta suurkiitokset teille siitä, että saavuitte tänne. Ja jatkamme tästä asiasta sitten 25. päivä. Ja jos teille sopii, niin menemme tähän neljänteen esityslistan kohtaan, eli käsittelemme tutkimusta siitä, millä tavalla voidaan luoda laadukkaita työpaikkoja unioniin eri rahoitusohjelmien avulla. Ja tässä erityisesti on nyt kyse erilaisista kuulemistilaisuuksista ja vastuuvapausmenettelyistä, joita tässä valiokunnassa on käyty läpi. Ja me olemme näissä kuulemistilaisuuksissa ja vastuuvapausmenettelyissä havainneet, että joissain ohjelmissa, kuten Horisontti 28, 20, on nähty mahdollisuuksia päästä parempiinkin tuloksiin ja käytännön tuloksiin, ja on päästykin hyvin myönteisiin tuloksiin monessakin mielessä työllisyyden kannalta mutta toisaalta sitten on taas sellaisia ohjelmia, joissa ei ole päästy puusta pitkälle. Jos ajattelemme vaikkapa ohjelmia, joiden on nimenomaan tarvi, tullut tarkoitus luoda työpaikkoja ja uudelleen työllistää tai työllistää ensimmäistä kertaa, ja näin ole sitten käynytkään. Eli näin on tärkeää tutkailla näitä hyviä käytänteitä ja vertailla hyviä tuloksia ja soveltaa näitä horisontti 2020 hyviä tuloksia sitten muihinkin ohjelmiin. No niin, paikalla onkin sitten tutkimuksen äh, laatioitakin ja varmaan tämä tutkimus on teille jaettu. Nyt sitten etenemme. Hoffman on täällä kaiketi paikalla. Olkaa hyvä, Rova Hoffman, voitte nyt esitellä tätä tutkimusta. Thank you very much. Kiitos oikein paljon tutkimusjärjestö ja olen tehnyt yhteistyötä useiden kollegojen kanssa, jotkut ovat täällä paikalla kanssani ja tämän tutkimuksen parissa, jossa on kyse korkealaatuisten työpaikkojen luomisesta kannattaa EUn rahoitusohjelmien avulla ja haluaisin kertoa teille, että luominen ja työpaikkojen laatu ovat tärkeä osa Eurooppa 2020-strategiaa, jossa korostetaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua ja haluan korostaa tätä. Ja useat EUn välineet ja rahastot jo tukevat tämän strategian täytäntöönpanoa, mutta on mielenkiintoista, että sen kysymyksestä, koska kovin monet eivät ole esittäneet tätä kysymystä ennen kuin Euroopan parlamentti sen esitti, eli kuinka EUn rahastot onnistuvat kuinka hyvin ne onnistuvat luomaan laadukkaita työpaikkoja. Meidän tavoitteet kantamme oli kolme. Ensin halusimme analysoida rahasto, halusimme katsoa kuinka hyvin ne pystyvät luomaan korkealaatuisia työpaikkoja. Ja haluan tässä korostaa näiden työpaikan luontipotentiaalia tai kapasiteettia, koska niiden kyky saada työpaikkoja aikaan on hyvin erilainen. Ja sitten katsoimme, kuinka hy- mistä ja työpaikkojen laatua voidaan mitata EUn eri rahoitusvälineissä. Ja kolmanneksi tavoitteenamme oli tunnistaa joitakin avaintekijöitä, jotka voivat helpottaa laadukkaiden työmääritelmää, laadukkaasta työpaikasta ja on erilaisia tulkintoja. Ja jotta voisimme luoda yhteisen mittatikun, jotta voisimme tehdä ja Olemme ottaneet Eurofondin arvion työpaikkojen laadusta. Uudet, sitten onko mahdollisuuksia esimerkiksi edetä urallaan, millaista sopimuksesta on kysymys. Myöskin työ, mm, sisäinen laatu, eli miten voidaan käyttää pätevyyksiä hyväksi, sosiaalinen ja fyysinen ympäristö, työn intensiteetti mutta Eurofound eh, totesi, että yksikään työpaikka ei eh, ole hyvä kaikilla neljällä osa-alalla. On tietynlaista kaupankäyntiä. Sellaiset työt, joissa palkkaus on hyvä, niin silloin eh, esimerkiksi työn intensiivisyys voi olla suurempi. Eli me tutkimuksemme tuloksia on hyvä ottaa askel taaksepäin ja katsoa näitä neljää rahastoa, joita me tutkimme. Ja syy tälle on se, että nämä valitut EUn rahastot ovat hyvin erilaisia, kun katsotaan millaisia tavoitteita niillä on, kun katsotaan ketkä niihin osanaan täytäntöön ja millaista rahoitusta ne voivat tarjota. Ehkä suurin ero voidaan nähdä horisontti 2020 rahaston ja näiden kolmen muun rahaston välillä. Ja tämä johtuu siitä, että Horisonto 2020 toimii. Tuksena on auttaa ihmisiä pitämään työpaikat. Ja siksi on hyvin vaikea tehdä vertailuja Horisontti 2020 ja Euroopan sosiaalirahaston välillä. Mutta itse asiassa Euroopan sosiaalirahasto ja nuorisotyöttömyysaloite ovat Huomasimme, että rahastot voivat tukea työpaikkojen luomista ja työpaikkojen laatuja hyvin erilaisilla tavalla. Olemme katsoneet näiden rahastojen perustamissääntöjä on tärkeää muistaa, että nämä rahastot eivät voi tehdä enempää kuin mihin ne on luotu ja sitä varten työpaikkoja, ylläpitää työpaikkoja erityisesti liike-elämässä ja eh, yliopistomaailmassa. Nämä kolme muuta rahastoa, sosiaalirahasto, nuorisotyöllisyysaloite ja globalisaatiorahasto, eivät välttämättä keskity työpaikkojen luomiseen sinänsä, vaan ne edistävät työllistavoin eh, auttaa eh, heidän työllistymismahdollisuuksiaan lisäämällä pätevyyksien avulla ihmisten on helpompi löytää paikkansa työmarkkinoilla. Nuorisotyöllisyysaloite on melkein kopio sosiaalirahastosta, mutta se asettaa työllisyyden toiminnan tarkoituksena on uudelleen integroitua kestäviin työpaikkoihin. Ja äh, se, mikä tässä on tärkeää näissä kolmessa rahastossa, on se, että olivat ne työpaikat, joita ne tukevat, äh, olemassa olevia äh, tai uusia, niin se on näille työpaikkojen luomisen voimakkuus riippuu, on, on erilainen eri rahastoissa. Suurin tehokkuus oli horisontti 2020 ja seitsemännessä puiteohjelmassa, joka oli sen edeltäjä, äh, löysimme vähemmän todistusaineistoa. Joitakin esimerkkejä löysimme. Voimme sanoa, että on arvioita, että horisontti 2020 äh, tukee yli kahta miljoonaa työpaikkaa vuosina 2014-2030. Toisaalta vie eh, ihmisiä työmarkkinoille, koska jotkut näistä ihmisistä, noin 800, olivat jo työmarkkinoilla, kun ne lähtivät eh, näistä hankkeista, joita sosiaalirahasto tuki. Ja kuusi kuukautta myöhemmin vielä 200 eh, tuottaisuuksiaan. Nämä tiedot tulevat jäsenvaltioilta. Nyt menen sitten työpaikkojen laatuun ja tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, mutta se on myös sellainen, jota voidaan vain tutkijoiden uramahdollisuuksia. Sosiaalirahaston kohdalla ei ollut todistusaineistoa työpaikkojen laadusta eu tasolla, mutta mutta tätä todistusaineistoa löytyy yksittäisistä jäsenvaltioista ja alueilta ja annan muutaman esimerkin. Kaikkein mielen tarjoaa suurimman määrän tietoa työpaikkojen laadusta, kuitenkaan ei ihan vielä. Ja syy tälle on se, että kun nuorisotyöllisyysaloite perustettiin, niin perussäännössä on vaatimus jäsenvaltioille säännöllisesti arvioida ja raportoitteeseen osallistuville. Tämä on ainutlaatuinen vaatimus. Odotamme siis, että tietoa tulee, mutta sitä ei tällä hetkellä ole vielä käytössä. Ja globalisaatiorahastossa katsottiin edunsaajien näkemyksiä uusista työpaikoista, mutta rahasto var, lisäsi pitkän aikavälin työpaikan varmuutta, urakehitystä eh, ja palk, paransi palkkausta tutkijoille. Se auttoi heitä myös eh, kehittymään työpaikolla eh, ja kouluttaa työpaikkojen laatua, niiden ihmisten saamien työpaikkojen laatu, jotka osallistuivat sosiaalirahastohankkeeseen. Usein työpaikkojen laatu oli alhainen, mutta tämä on hyvä esimerkki, koska on mahdollisuus tarkastella, että vain osa sopimuksista on ähm, pysyviä ja monet muut sopimukset ovat määräaikaisia tai muunlaisia, esimerkiksi nollatuntisopimuksia. Että tulot ovat varsin alhaiset, vain vähän yli vähimmäispalkri. Osa ihmisistä työskenteli vuorotyössä ja tätä ei välttämättä pidetä minään äh, ideaalitilanteena. Mutta tärkeää mainita, että 89 prosenttia äh, tähän tutkimukseen osallistuneista olivat äh, tyytyväisiä tatelluista, jonka kanssa keskustelimme. Kyse on sosiaalirahastohankkeeseen osallistuneesta, jonka piti osallistua sitten työpaikasta oli kyse. Kysyttiin myös palkasta ja tämän henkilön kohdalla palkka oli hyvin alhainen ja sitten millaiset työskentelyolot. Tämä työpaikka on täysin muuttanut hänen elämänsä. Tämä oli paras asia, mitä hänelle oli ikinä tapahtunut. Tämä vain yksi tarina, vain hyvin yksittäinen työpaikan laatua. Meidän täytyy joskus ajatella, että on suhteellista ja se, mikä meille ei ehkä olisi ideaalityöpaikka, voi olla hyväksyttävää. Niin hyvin usein äh, käytetään ekonometrista mallinnusta tai erilaisia arvioita, joiden äh, avulla yritetään mitata, kuinka paljon työpaikkaa työn laadun eri aspekteista ja ulottuvuuksista. Kun on kyse indikaattoreista, niin tulosindikaattorit, joissain äh, rahaisenkin nämä indikaattorit ovat paljon rajallisempia siinä, mitä niillä voidaan mitata. Sitten muutama sana meidän äh, tuloksistamme ja päätelmistämme. Äh, kävi ilmi, että työpaikkojen laatu voitaisiin paremmin ottaa mukaan EU-rahastojen perussääntöihin, mutta tietenkin eh, se maksaa jotain eri eh, tavoitteet riippuvat ekan laatu on tärkeä ja rohkaistaan ottamaan se huomioon. Se on perus askel. Se on oikeastaan nykytilanne. Sitten seuraava taso olisi se, että korostettaisiin työpaikan laadun merkitystä ja otetaan käyttöön mahdollisesti ne aspektit ja kysymykset, jotka on otettava huomioon, kun tarkastellaan työpaikkojen laatua. Ja sitten korkein taso olisi se, että otettaisiin käyttöön määräyksiä, jotka ovat samankaltaisia kuin nykyiset nuoridaan ja että siitä sitten raportoidaan komissiolle. Se, mikä myös on tärkeä on kysymys, mielestämme validi, täytyykö kaikkien EU-rahastojen todella tukea työpaikkojen luomista vai voitaisiinko paremmin hyödyntää näiden eri rahastojen välisiä synergioita. Sanon tämän, koska koska meillä on hyvin korkeatasoinen loginen malli näistä EU-rahastoista. Tämä meidän e- ehdottamamme malli on hyvin yksinkertainen. Se on ehkä nyt liian pieni, että voitte sen nähdä, mutta se löytyy suurempana raportistamme. Siinä otetaan huomioon tämä mm, e- kysyntäpuoli, joka löytyy vasemmalta puolelta, ja tarjontapuoli ja yritetään varmistaa, että kysyntä- ja tarjontavälineet toimivat paremmin, jotta otetaan huomioon olemassa olevat ja tulevat työpaikat ja työmarkkinoilla olevat ihmiset. Hyvä olisi myös, jos olisi enemmän johdonmukaisuutta, kun mitataan EU-rahastojen laatua. Tämä on ehkä tutkijan ajattelutapa. Me tietenkin tiedämme, mm, millaisiin ponnisteluihin on jo ryhdytty komissiossa ja eri foorumeilla, jotta varmistettaisiin, että tiedot olisivat täydellisemmät ja että olisi enemmän vertailukelpoisuutta eri rahastojen välillä ja tiedämme, kuinka paljon komissio ja jäsenvaltiot ponnistelut tämän saavuttamiseksi. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että parantamisen varaa vielä on. Ja jos meillä olisi enemmän tietoa, EU-rahastojen työllisyysvaikutuksesta, niin se olisi mahdollista, jos käytettäisiin vähän laajemmin vaihtoehtoista vaikutusten arviointeja. Se voisi antaa parempaa ja luotettavampaa äh, tietoa työpaikkojen luomisesta ja työpaikkojen laadusta. Tässä kaikkia. Jos teillä on kysymyksiä, niin mielelläni vastaan niihin. Kiitoksia. Kiitokset tästä. Paljon tässä uusia ajatuksia saimme kuulla erityisesti myös siitä, että synergiaa täytyisi luoda enemmän eri rahastojen välillä, eli uusia elementtejä on tässä. Nyt sitten saamme kuulla eri kommentteja. <clears throat> Já mám několik takových konkrétních... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi muutama työpaikka, että saataisiin luotua, mikäli olisi vähemmän byrokratiaa, vähemmän hallinnoista taakkayritysten kontolla, varsinkin pk-yritysten. Te sanoitte, että te haastattelette ihmisiä ja lähetitte kyselykaavakkeita, joita ihmiset täyttivät, mutta mitä kysymyksiä te tarkalleen esititte? Ja meidän täytyy saada näyttöä kaikkien väitteiden taakse. Thomas on nimeni niin ja Thomas nyt tässä vaatii näyttöä. Milloin me voimme synergiasta eri rahastojen välillä, rahaston yhteiskäytöstä? Ja vielä yksi asia. Voitteko kertoa hieman tarkemmin, mitä Euroopan unioni voisi tehdä tai miten voitaisiin parantaa rahastojen parempaa yhteiskäyttöä. Si, ähm, yo simplemente quería... Niin, ja minä vielä kiittäisin esityksestä. Tosin kiinnitin myös huomiota esityksessänne ja pitkäjänteisyys on merkittävä asia myös. Ja näin, kun me ryhdymme sitten tutkailemaan tuloksia, niin se vaikuttaa sitten tuleviin talousarviopäätöksiin. Eli tällaisia lukuja kaipaisin minäkin. Eli mm, varmasti tässä on kyse moni näiden tutkimustulostenkin avulla saada todellisen muutoksen aikaan reaalielämässä. Ja nyt sitten kiinnittäisin huomiota siihen, että horisonttiohjelman eduista yksi on juuri se, että se on varsin joustava, mutta sitten nämä kolme muuta ohdestaan lähestymistapa oli hivenen toinen. Ja näin molemmat tekijät otettiin huomioon horisontissa kysyntä ja tarjonta vähän tasapainoisemmin siis kuin näissä kolmessa muussa mainitussa ohjelmassa ja siksi tästä saattaa syntyä vähän turha. Ja näistä kysymyksistä, niitä tuli todellakin kovin paljon, mutta yritän silti vastata niihin. En välttämättä samassa järjestyksessä, mutta vastaan kuitenkin kaikkiin. Ensin menetelmistä. Uskon, että tämä on erittäin tärkeä kysymys. Sitä en maininnut esityksessäni. Kenties ennen kuin selitän hieman menetelmiä, voisin jälleen kerran puhua tämän tutkimuksen tarkoitusperistä, mihin tutkimuksella pyrittiin, koska saattaa olla, tähän liittyy väärinkäsityksiä. Meitä pyydettiin vertaamaan tai tarkastelemaan näyttöä neljän rahaston taustalla, jotka kuvasin. Ja mitä näyttöä on olemassa siitä, että työpaikkoja on syntynyt ja minkälaisia työpaikkoja neljän rahaston avulla. Tutkimuksessamme emme edes yrittäneet arvioida vaikutuksia, joita EUn varoituksella on laajemmin. Tämä minitutkimuksemme aihepiirin ulkopuolelle. Tämä kysymys tutkimuksemme pikemminkin pyrki tarkastelemaan sitä, mitä näyttöä on olemassa – työpaikkojen luomisesta, keräsimme niin paljon näyttöä kuin mahdollista, ja sitten annamme Euroopan parlamentille lähtökohdan keskustaa varten, kun puhutaan työpaikkojen luomisesta ja laadukkaiden työpaikkojen luomisesta EU-ssa. Tämä luo teille vain pohjaa keskustelua varten. Mitä menetelmiin tulee? Tutkimus perustui lähinnä kvalitatiiviseen tutkimukseen. Me tarkastimme kahden tyyppisiä asiakirjoja. Ensinnäkin katsoimme asiakirjoja, jotka liittyvät EUn rahoitukseen, eli neljän rahaston asetukset ja vaikutusarviot ja muut arviot, jotka liittyvät rahastoihin Euroopan tasolla otettiin mukaan tutkimukseen, mutta myöskin kansallisella tasolla. Mutta varsinkin rakennerahastojen yhteydessä kansallisella tasolla tietoa hyvin laajalti ja osa tästä tiedosta tämän tutkimuksen ulkopuolelle, mikäli varsinkin meidän aluetasolle, että me tarkastamme pelkästään valikoitua joukkoa maita, joiden suhteen ajattelimme, että olisi näyttöä siitä, että työpaikkoja on syntynyt ja myöskin työpaikalaadusta saataisiin tietoa. Asiakirjan tarkastelun yhteydessä työpaikan laatuarviointi menetelmiin Euroopan parlamentin tutkimuksen pohjalta, joka jo haastattelua eri sidosryhmien piirissä Euroopan tasolla, mutta myöskin kansallisella tasolla oli mukana tutkimuksessa. Tarkastamme koko joukkoa. Tämän tarkoituksemme ei ollut tarkastaa sitä vaikutusta, jota rahastolla on näissä valtioissa, koska menetelmä ei olisi ollut sopiva tätä varten, enkä olisi voinut millä tavalla perustaa tätä. Mitä muihin kysymyksiin tulee? Te kysytte ensin Onko mahdollista, että laadukkaita työpaikkoja syntynyt, olisi syntynyt ilmankin EUn rahoitusta? Joskus oli hallinnosta taakkaa ja vaikea pistää varoja käytäntöön. Lyhyt vastaus tämän kysymykseen on, että en minä tiedä, koska meillä ei ole todistusaineistoa työpaikkojen luomisesta kansallisella tasolla, jota voitaisiin verrata Euroopan tason tietoon. EU-varojen käytön yhteydessä arviointien tekeminen olisi vaikeaa. Tutkimuksessa suositellaan, suositellaan että tällaista tutkimusta tehtäisiin, koska tarvitsisimme paljon enemmän tosiasioihin perustuvaa vaikutusarviointia ja mitä olisi tapahtunut ilman rakennerahastoja ja varojen käyttöä. Olisivatko ne työpaikat, jotka nyt tosiasioihin perustuvaa vaikutusarviointia ja mitä olisi tapahtunut ilman rakennerahastoja ja varojen käyttöä olisivatko ne työpaikat, jotka nyt luotiin, olisivatko ne syntyneet joka tapauksessa, olipa sitten eurorahoitusta tai ei. Jotakin tämän tyyppisiä tutkimuksia on olemassa sekä eu tasolla komission laatimia tutkimuksia, mutta myöskin joskus parlamentin pyytämiä tutkimuksia ja kansalliseltakin tasolta ja aluetasolta löytyy tutkimuksia, joten minä voin vastata tähän kysymykseen. Um, Toinen kysymys liittyy siihen, luotiinko työpaikkoja siksi, että talous oli kehittynyt, talouden tilanne oli kohentunut, mikäli ymmärsin oikein, vai olisivat työ, missä on näyttöä, mitä todistusaineistoa meillä on. Uskon, että todistusaineistoa ja näyttöä löytyy tästä tutkimuksesta. Siellä on joitakin esimerkkejä vielä, joihin kannattaa tutustua. Ne ovat peräisin joko Euroopan tason tutkimuksista tai kansallisista tutkimuksista, mutta muistakaa, että kyse on kissa jäsenvaltioissa tilannetta ja kartoittaa sitä, mitä tutkimustieto on olemassa, koska meidän tutkimus on hieman rajoitettu. ei saa kokosvaltaista kuvaa, mutta tämä laajempi tutkimus olisi todellakin hyödyllinen, koska tämä tarjoaisi tilaisuuden saada parempi kuva nuorisotyöllisyysaloitteista esimerkiksi kaikkiaan. Esitin kysymyksen myöskin niistä luvuista, jotka mainitsin tutkimuksen esittelyn yhteydessä, varsinkin kun mainitsin, että 89 prosenttia ihmisistä oli tyytyväisiä. Ja kysytte, mihin luku perustui, ja olisitte enemmän yksityiskohtia sen osalta, että mihin ihmiset ovat tyytyväisiä. Se on melkoisen vahvalta pohjalta tutkimus. 2000 osallistujaa muistaakseni oli, joten tämä oli hyvin edustuksellinen – ottos ESFn sosiaalirahaston osallistujista. Siinä kysyttiin työpaikkaa sitä, oletko ihmiset tyytyväisiä tai miten tyytyväisiä olisivat, olivat työolosuhteisiin työpaikalla, jossa he tällä hetkellä olivat. Pyöstä myöskin täsmäisempää tietoa synergiasta rahastojen välillä. Jälleen kerran erittäin hyvä kysymys. Viemme vertailemme eri rahastoja, horisontti 2020 ja sosiaalirahastoa esimerkiksi. Ilmiin keskustelemme tästä, koska meidän mielestämme jotkut muut rahoitusvälineet tai rahastot olisivat yhtä hyvin voineet tai paremmin olisivat voineet soveltua vertailukohteiksi. Silloin olisi voitu ja korkean tason työryhmän tekemä työ horisontti 2020 ohjelman osalta ja tutkimuksen puiteohjelman tulevaisuutta koskevat tut- Tutkien hyvin kaukana yksilöstä, koska jos tehdään perustutkimusta, niin näin on. Me teemme hyvin paljon budjettipääosat. Meidän tiedonantomme ohittavat välillä ilmoitukset, jotka eivät ole niin faktapohjaisia, hyvin tunnepohjaisia, mutta näin valitettavasti on. Yristä mallinnuksesta, joka on arvio, mutta se ei niin paljon haittaa näitä yksityis- yksittäisiä yrityksiä. Tätä me teemme, kun katsotte horisonttirahaston kollegoihin. Me hyödynnämme sen hyvin, mutta se etu meillä on puolellamme. Synergioista tiedämme, että meillä on vielä enemmän tehtävänä myös jäsenvaltioihin, alueisiin ja edunsaajiin. Kiitoksia. muchas gracias. Kiitokset tästä. Ja sitten vielä toinen komission edustaja, olkaa hyvä. Madame Grisard, je suis la directrice d'investissement de la DG. Minä olen tuolla työllisyyspääosastosta Rova Trichet. Niin, komissio on nyt sitten alakohtaisia kommentteja kehittelemässä. Saatte ne nämä, tämän kuun lopussa ja sitten sitä verrataan tuohon monivuotiseen rahoituskehykseen. Osa ohjelmista on yhdistetty toiseen, joten synergioita on tarkoitus sitten siellä nähdä. Tosin ei horisontti 2020, eli tässä on nyt toimittu täydentävästi. Me olemme julkaisseet tutkimustuloksen ja olemme lukeneet tämän tutkimustuloksen ja olemme pitkälti samaa mieltä. On hyvin tarpeellista nähdä tiettyjä osoittimia, joilla nähdään valtioiden eroja ja toiminnan erot valtioiden välillä. Ja jos me ajattelemme työllisyystutkimusta, eli on joillakin aloilla puutetta, joillain on sitten liikaakin. Ja tuolla luettelossa on sellaiset työpaikat, joita siis tarjotaan usein, mutta jotka eivät välttämättä ole kovinkaan laadukkaita. Eli voi olla lyhyitä työsopimuksia, toisaalta sitten pitkän aikavälin sopimuksia, mutta kyse voi olla hyvin vaikeista työpaikoista. Esimerkiksi rakennuspuolelta puuttuu työntekijöitä, myös lääketieteelliseltä puolelta. Siellä on tiettyjä vaatimuksia, varsinkin hoitopuolella, eli vaatimukset ovat aika kovat ja työ ei ole mitenkään helppoa. Eli meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, mihin kiinnitämme, mitä, mihin kiinnitämme päähuomiomme e, vain pelkästään laadukkuuteen. Silloin meidän on ehkä vaikea löytää työpaikkaa sellaiselle henkilölle, joka meiltä pyytää apua, kun heille on muutenkin vaikea löytää työpaikkaa. Ja minä hämmästyin tästä ihmisten tyytyväisyysasteesta. Mutta jos on erityisen vaikea löytää työpaikkaa, niin totta kai työn löytyminen yli ylipäätään on myönteinen asia, vaikkei tilanne olisikaan mikään ihanteellinen sinänsä, mutta jos on jo pari vuotta etsinyt, niin totta kai tyytyväisyysaste silloin on korkea. Ja tässä tekstissä kun puhutaan sitten globalisaatiorahastosta ja sosiaalirahastosta, ja on haluttu nimenomaan investoida tuohon henkilöstöpääomaan pikemminkin, ja me olemme halunneet nähdä sitten tuon henkilöiden työllistymisen erikseen niiden henkilöiden työllisty- yleisesti niiden henkilöiden työllistymisestä, joiden on vaikeaa työpaikkaa löytää. Ja tutkijana tutkijana tietysti ymmärrän nämä eri tiedot, jotka ovat vähän risto, ristiriitaisia toisistaan, ja minä olen itsekin tutkimusalalta. Me autamme jäsenvaltioita näiden suuntaviivojen täytäntöönpanossa meidän täytyy kuitenkin muistaa, että kyse on sellaisista arvioista, joihin tarvitaan valtavat määrät tietoja, niihin kuluu, niiden arvioimiseen menee vaikka kuinka paljon aikaa, emmekä voi välttämättä kaikkia tietoja edes hyödyntää. Ja jos ajattelemme sitten tätä tosiasioihin perustuvaa ja vertailevaa tietoa, no tässä voidaan ajatella vaikkapa jotain lääketieteellistä tutkimusta, on kyse lääkeestä ja sitten tuollaisesta lumelääkeestä. Toiselle ihmiselle annetaan lääke, toiselle sitten annetaan lumelääke, mutta jos ajatellaan esimerkiksi puolta teistä sitten autetaan ja puolet teistä sitten jäävät toiseen luokkaan ja katsotaan, toimiiko tämä tehokkaasti vai ei. Eli tässä täytyy nyt miettiä sitä, millä tavalla näitä tutkimuksia voidaan käytännössä sitten toteuttaa. Tästä varmasti keskustellaan vielä pitkältikin. Ja sitten on puhuttu tästä tiedon antamisesta me, ja tiedon saamisesta. Me välitämme tietoa eteenpäin ensi, tämän vuoden loppuun mennessä jäsenvaltioille – ja täsmennän myös, että me olemme näitä laatukriteereitä täsmentäneet ja sitten ottaneet huomioon nuorten työllisyystilanteen 6, 12 ja 18 kuukauden aikavälin sisällä sen jälkeen, kuin he, kun he ovat tästä ohjelmasta poistuneet. Kiitokset. Onko täällä jollakin valiokunnan jäsenellä sanottavaa? tähän tutkimukseen. Kiintoisia tekijöitä tässä tutkimuksessa tosiaan on esitetty. Ja komissiokin tietysti tässä jo puhui, me odottelemme näitä uusia ohjelmia, joihin viittasittekin. Katsotaan sitten, miten näitä hyviä käytänteitä eri aloilla voitaisiin soveltaa ja miten asiasta voitaisiin välittää parempaa, paremmin tietoa, koska meidän täytyy saada tästä sitten välitettyä oikeaa tietoa e- eteenpäin, koska näin sitten voitaisiin nähdä myönteisesti työllis, vähän erityyppinen lähestymistapa, johon on viitattu jo. Emme siinä puutu pelkästään työllisty, työllistettävyyteen, vaan siihen, että saako työpaikan ja millä tavalla sen saa ja erityisesti sitten myös tuo nuorisotyöllisyys on meitä formaattia muutenkin. Ja millä tavalla me sitten voimme esimerkiksi näiden rahastojen välillä nähdä näitä eroja, kun jossain ohjelmassa 2000 euroa, jonka annamme jollekin stipendin saajalle, se tuottaa tuloksia, toisen ohjelman sisällä ei. Eli tällä tavalla meidän täytyy miettiä tuota työllisty- työllistettävyyttä siitä, miten, miten tuo raha kulkee sitten lopulliselle edunsaajalle ja miten se sitten vaikuttaa lopulta suhteessa tulevaan, tulevaisuuden työllistymiseen. Varsinkin tapauksissa, joissa on hyvin vaikea työpaikkaa löytää. No, kylläkin, mutta joka tapauksessa saimme tästä, näistä esityksistä paljonkin äh, nyt jo äh, miettimisen aihetta ja voimme miettiä sitä, millä tavalla pääsisimme parempiin tuloksiin ja näiden komission vastauksien ja komission tulevien hankkeiden myötä voimme sitten saavutukset toki myös komission kahden pääosaston edustajille. Ja tässä sitten vaihdamme puheenjohtajaa. Sarvamaa saapuu tänne, koska minulla on muutama muu asia hoidettavana, joten sitten Jill, sinä, sinun... Yes, good afternoon on my behalf, and um, it's a great... Hyvää iltapäivää minun puolestani. Mielin johdan nyt puheenvuoroa 17 vastuu vapaus 2017 Aiheena on EUn apu Myanmarille. Annan saman puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen jäsenille, joka vastaa asiasta. Rova Bettina Jakobsen, olkaa hyvä. Teivät naista herrat. Kiitoksia tilaisuudesta esitellä teille EUn Myanmarille Pormalle annettua apua koskeva kertomus. Myanmar ja Burma on ollut poliittisen ja taloudellisen siirtymän kourissa vuodesta maaliskuusta 2011 eteenpäin. Maa koostuu lukuisista etnisistä ryhmistä. Jotkut niistä ovat käyneet pitkään keskenään sisällissotaa. Etnistä ja uskonnollista jännitettä maassa hyvin paljon. Jotta voidaan edistää uudistusprosessia ja auttaa siinä, EU huhtikuusta 2012 eteenpäin vuoteen 2013 poisti kaikki maita koskevat sanktiota aseiden vientikieltoa lukuun ottamatta. EU on antanut yli miljardin maalle kauden 2007-2020. Lähinnä on kyse kahdenvälisestä ja temaattisesta ja aluetuesta sekä suoraan hallinnoitua rahaa että välisesti hallinnoitua rahaa. Määrärahat 12-16 keskittyvät siihen, että rahoitetaan kehitysyhteistyövälineiden kautta maata. Emme kata kautta, jolloin syntyi uusia väkivaltaisuuksia Rakinin alueella. Väkivaltaisuus kohdistuu, että Rohingya vähemmistöön. Tientarkastun yhteydessä oli tarkoitus katsoa, onko EUn tuki Myanmarille Burmalle ollut tehokasta, vaikuttavaa tarkastelimme sitä, onko ulkosuhdehallinto ja komissio toimineet sellaisella tavalla, että on edistetty kehityspolitiikan määriteltyjä tavoitteita. Katsottiin myöskin, onko EU tai komission hallinnointi on e kehitykua hyvin ja onko EUn kehitystuella saavutettu sille asetetut tavoitteet. Mitä sitten havaitsimme? Erityiskertomukset tulla johtopäätöksenä EUn kehitystuki maalle oli ollut osittain vaikuttavaa, tehokasta EUlla oli merkittävä rooli, johtava rooli, kun, kehitet, kun tuettiin kehityspoliittisia tavoitteita. Suurin osa rahasta tai kyse merkittävästä tuesta maalle EU vastasi aktiivisesti maan tai tarpeisiin vaikeissa olosuhteissa, jolloin instituutiollinen rakenne ja edistysrahan prosessissa ja uudistusten nopeus olivat epävarmalla pohjalla. Ulkosuhdehallinto ja komissio pystyy vastaamaan maan tarpeisiin, mutta kehityspoliittisten prioriteettien valinta ei ollut riittävästi keskittynyttä. Havaitsimme, että komission päätös keskittyä neljälle sektorille ei vastannut vuonna 2011 muutosagendaa. Lisäksi komissio ei riittävästi arvioinut maantieteellisiä prioriteetteja maan sisällä. Kotimaan tulojen mobilisointi ei ollut mukana prioriteettien joukossa, vaikkakin tämä on erittäin tärkeä tekijä maan kehityksen kannalta. Lisäksi havaitsimme, että EUn kehitysavun hallinnointi oli yleisesti ottaen tyydyttävällä tasolla. Maan kehitysprioriteettien edistäminen ja komission avunantomenetelmien valinta oli suhteellisen hyvällä pohjalla, mutta kuitenkin kun perusteltiin määrärahojen määrää kullekin sektorille, ei ollut sellaista, että siitä olisi riittävästi ollut dokumentointia. 2012-2016 kaudella komissio käytti laajalti kriisiolosuhteita hyväkseen laatiakseen sopimuksia suoraan tai välisesti alihankkijoiden kanssa Tämä lisäsi riskejä, jotka liittyvät kustannustehokkuuteen hankkeen Ja tulokset hankkeista vaihtelivat vain puolet hankkeista toi toivottuja tuloksia. Täytäntöpanossa oli esimerkiksi viiveitä. Viiveet tarkoittivat myöskin sitä, että me pystyimme tarvioimaan sitä, miten kestävällä pohjalla tulokset olivat hankkeessa. Miltä puolet hankkeista oli tällaisia, että niitä ei pysty kunnolla arvioimaan. Mitä me sitten... Erittäin ikävää. On todella ikävää, että meidän on pitänyt odottaa aina tuohon vuoteen 2016 syyskuuhun asti, jotta nämä kaksi pääosastoa ovat ylipäätään edes ryhtyneet minkäänlaiseen vuoropuheluun. Eli olisi pitänyt komissiossa laatia tällainen yhteinen tällainen toimeenpano-ohjelma hätäavulle ja kriisialueille, joilla nämä kriisit ovat olleet jo pitkän aikaa vallalla. Eli on täysin käsittämätöntä, että huomattavin, huomattavimmat tekijät ei, ja huomattavimmat osat rahastosta, rahoista eivät, eivät ole ohjautuneet juuri tälle Rakinen alueelle joka on erityisen haavoittuvassa asemassa. Ja siksi esitänkin kysymyksen komission suuntaan. Kun, nyt kun raho, rahaston äh, soveltamisala on tarkoitus laajentaa, niin eikö tähän suuntaan ole tarkoitus mennä, että Rakinen osavaltion hyväksi. Ja täytyy nähdä asia nimenomaan Rohingya-vähemmistön kriisin äh, vinkkelistä. Ja näin minä kiinnittäisin huomiota tähän tilintarkastustuomioistuimen yleiskertomukseen, mutta myös siihen, että komission olisi pitänyt jo alun perinkin kiinnittää huomiota näihin prioriteettisektoreihin, koulutukseen, hallintoon, rauhan rakentamiseen. Olisi pitänyt enemmän ohjata varoja. Että nämä ovat minun mielestäni edelleenkin etuisia kysymyksiä ja näin sitten pikemminkin voitaisiin kahdesta prioriteettisektorista siirtyä viiteen tämän maan kohdalla. Eli paremmin pitää tulevaisuudessa sitten perustella se, miten nämä varat ohjataan näille valitsemillemme prioriteettihankkeille ja osa-alueille. Ja nämä mm, Myönmarin ohjelmat vaativat juuri sitä, että komissio tai unioni nimenomaan vahvistaa yhteistyötään sekä paikan päällä kansainvälisten järjestöjen kanssa voidakseen sitten parantaa kustannustehokkuutta kun on kyse monista eri lahjoittajalähteistä. Ja toiseksi sitten täytyy näitä hankkeita pystyä paljon paremmin hallinnoimaan ja myös unionin toimia saada näkyvimmäksi, näkyvämmäksi tuolla. Ja kolmanneksi paremmin seurata ja valvoa hyväksyttyjen hankkeiden toteutumista. Eli tämän tyyppiset suositukset minä haluaisin esittää tämän tähän tulevien viikkojen aikana käsiteltävään asiakirjaan. Kiitos. Thank you, Mr. And then... Kiitos, edustaja Parnio. Nyt aivan lyhyt kierros varjoesittelijöitä. Ensimmäinen ja viimeinen varjoesittelijä on herra Zeller, ellei sitten joku tällainen tule paikalle. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös herra Parniolle hänen äh, luonnoksestaan, tulevan mietinnön luonnoksesta. Valitettavasti Myanmarin tilanne ei ole sellainen, että se voisi lyhykäisesti kuvailla. Olimme ihmisoikeusalivaliokunnan kanssa muutama viikko sitten Myanmarissa ja saatoimme huomata, että tilanne maassa eh, eh, ei vain mitä rohingojen tilaan tulee ja siihen, että heidät on ajettu Bangladeshiin, on kiristynyt nyt. Kachinin osavaltiosta on tullut raportteja, että on paljon suuria etnisiä ryhmiä, jotka omien sotaherrojen alaisuudessa siellä hallitsevat aluetta ja on ollut taisteluja ja useita kuolonuhreja joka ei tilannetta maan kannalta paranna. 2011 2012 siinä vaikutelma oli, että osittain maa oli demokratisoitunut ja sitten Aung San Suu Kiista tuli presidentti ja silloin ilmapiiri oli euforinen eikä niinkään huomioitu ehkä maan piirteitä. Tämä johti siihen, että EU massiivisesti tuki äh, maata, mutta tilanne on vieläkin se, että demokratisoituminen on tapahtunut vain osittain. Äh, siviiliparlamentin äh, ja siviilihallinnon vieressä on paljon sotilaallista hallintoa, jolla myös parlamentissa on pysäyttävä enemmistö, pysäyttävä ähm, määrä ääniä niin, että asioita ei voida päättää sotilas, ta, sotilasalan ohitse. Ja sota, asevoimilla on suuret yhteydet myös Kiinaan. Tämä kertomus osoittaa myös, missä kehityspolitiikkamme heikkoudet ovat erityisesti, kun työskentelemme erilaisten erityisrahastojen kanssa, äh, on vähän avoimuutta, sen pystymme näkemään myös paikan päällä, ja kumppanit eivät usein ole niin sitoutuneita työhön tai kykeneviä työhön, kun katsotaan yhteistyötä EUn toimielinten kanssa, kuin mitä me toivoisimme kuitenkin menestystäkin on tapahtunut. Äh, siviilialalla Myanmarissa. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa nostetaan esiin tämä mikrorahoitushanke, joka on mahdollistanut monille ihmisille eh, sen, että eh, he ovat voineet perustaa pieniä eh, yrityksiä ja sitten EU-markkinoiden avautuminen Myanmarille on tuonut menestystä niinpä muutamassa vuodessa siellä – on luotu 450 000 työpaikkaa pelkästään tekstiilialalla ja saatoimme vakuuttua siitä, että EU ja jäsenvaltiot ovat varmistaneet, että sosiaalisia määräyksiä ja ympäristömääräyksiä noudatetaan työpaikkojen luomisessa. Eli tässä on valoa ja varjoa rinnakkain. Meidän tulisi tämä kertomus hyödyntää ja kollega Parnio sen jo sanoikin, pitäisi tehdä kattava kertomus Myanmarista, ei pelkästään Myanmarista, vaan kehityspolitiikasta paikan päällä. Se osoittaa menestystä, mutta on myös paljon asioita, joita voimme kritisoida ja ne pitäisi nostaa tässä mietinnössä esiin. Kiitoksia. Nyt annan DEFCO-pääosaston edustajalle puheenvuoron ennen kuin muut jäsenet puhuvat. Te voitte puhua tähän väliin, olkaa hyvä. So, thank you. Do I have the word or one? No, no, no. The... Kumpi tässä nyt saa puheenvuoron? Minä olen varjoesittelijä. Miksi komissio puhuu? I got, uh... Minulle sanottiin jotakin muuta. Pyydän anteeksi, edustaja Klintz. Totta kai sä saat sen puheenvuoron. So, um, is... Nyt minäkin puhun saksaa, kun kerran tulkitkin ovat täällä, niin että tilanne tulisi korjaantumaan ja että sotilashallinto ainakin sen verran hellentyisi, että saataisiin kunnollinen edistysprosessi aikaan, mutta tämä on nyt toteutunut vain uusittain verratetussa määrin. Kertomus osoittaa, mitä edelleenkin on. Näiden täysin ymmärrettävää koska mehän halusimme, että maan demokratisoitumusprosessi saa tukea. Halusimme varmistaa, että mitään paikallaan polkemista tai takapakkia ei tule. Gilles Bernier ja edustajat Seller sanovat asioita, joita voin tukea. Aika varovaisesti muotoiltu. Kritiikin sanat ovat äh, hyvin lieviä kertomuksissa tilanne on perustavanlaatuisesti tavalla muuttunut. Etnistä rohinga-väestön pitäisikö ryhtyä riittäviin toimiin ja pitäisikö tukitoimia muuttaa tai perua tieten vuoksi? Ja olisiko meidän hankkeiden prioriteetteja muuttaa? Mehän tiedämme, että nyt täysin. Pidän Kim lupauksesta. Ei hänelläkään ole puhtaita papereita. Hän suurillisesti ilmoitti, että karkoitetut rohingat saavat palata takaisin kotiinsa Bangladeshista, mutta käytössä mitä ne tapahtunut. Ei heillä ole ollut mahdollisuutta palata, koska heidän kylänsä ja kotiinsa on suurelta osin tuhotlen suunnata tätä tukiohjelmaa. Eikö se olisi ollut tarpeellista jo aiemmin? kaipaan hieman tiettyjä asioita myöskin tientarustoimistoimen kertomuksesta, kun tarkastelen suosituksia. Gilles mainitsi muutaman seikan kertomuksesta. Minä mietin tässä, pitäisikö uudelleen suuntaaminen komissio pitäisi kannustaa tai ainakin esittää komissiolle kysymys. Eikö se voitaisi hieman painottaa? Kiitos edustaja Klins. Nyt sitten DEFCO pääsostan edustaja Hoskins. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, thank you very much. And, uh, Kiitos kansalliseen tulitaukosopimukseen. Tämä on se konsepti, eh, konteksti, jossa olemme. Sitten tilintarkastustuomioistuin suositukset eh, eh, tuomioistuin, mutta tietenkin, ja tavoitteenamme oli saada aikaan tuloksia, mutta monet vaalipiirit pyysivät meitä tukemaan, muasti reagoimaan, kun maa avautui. Tietenkin olisimme voineet muodollistaa tämän yhteistyön paremmin, mutta mutta tämä yhteistyö oli olemassa. Teimme nyt pilottihankkeemme, katsomme humanitaarista yhteyttä. Tämä on nyt muodollistettu ja nyt meillä on koulutusta etnisillä alueilla, joka yhdistää Ekon ja DEFCO-pääosaston, eli tämä yhteistyön tuloksen monitorointia. Tietenkin me yritämme aina keskittyä tulokseen ja jotta voimme mitata tuloksia, tarvitaan tietoja. Ja maassa, kuten Myanmar, jossa monet kolkat ovat luoksepääsemättömiä ja tietoa on vaikea saada, niin tämä on ollut ongelma. Meillä tilastokeskuksen pitäisi kerätä oma lisää tietoa, koska hallitus ei voi tehdä politiikkaa, jos ei se tiedä, mitä maassa tapahtuu. Myanmarin kaltaisessa maassa, jossa on paljon erilaisia etnisiä alueita, on vaikea kerätä tätä tietoa, tätäkin asiaa työstämme. Onneksi valvonta on parantunut, vaikka hyväksymmekin tämän tilintarkastustuomioistuimen kritiikin. Sitten projektin hallinta ja että EU-toimien pitäisi olla näkyvämpiä. Aluksi näkyvyyttä tietyn sopimuksen kautta. Katsomme, miten pystymme laajasti edistämään EUn toimia.